minä pidän johdan puhetta nyt unkariksi. Rendi pont, szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz, az első vasúti csomaggal kapcsolatos irányelvek végrehajtása. Italiasta. Niin, meillä on ensimmäisenä tässä ensimmäisen rautatiepaketin direktiivien täytäntöönpano. Ja minä toivotan komissaari Kallasin tänne tervetulleeksi. Ja sitten herra Simpsonin, joka on laatinut tämän suullisen kysymyksen. Commissioner, I, I don't think I'll pull my punches here. Kiitoksia puhemies, kiitoksia herra komissaari. Tämä suullinen kysymys, joka liittyy ensimmäisen rautatiepaketin direktiivin täytäntöpanosta. tietän, että, että nämä kolme direktiiviä jotka olivat tässä ensimmäisessä rautatiepaketissa hyväksyttiin vuonna 2001 ja määräaika on maaliskuussa 2006 niiden siirtämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön. Minun velvollisuuteni liikennevaliokunnan puheenjohtajana on ottaa tämä asia esille nyt teidän kanssanne tämän suullisen kysymyksen myötä. Tässä me nyt olemme yhdeksän vuotta sen jälkeen keskustelemassa siitä, että 21 jäsenvaltiota olivat eivät olleet, eivät olleet pystyneet laittamaan näitä direktiivejä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja onkin syytä, nyt kun me lähdemme tarkistamaan tätä ensimmäistä rautatiepakettia, useat, useat valtiot, mukaan lukien niin sanotut vaikutusvaltaiset valtiot, mukaan lukien valtiot, jotka ovat, ovat puhuneet äh, Euroopan myötäisyydestä, eivät ole pystyneet toimimaan mitenkään merkittävällä tavalla tämän Euroopan tason lainsäädännön täytäntöpanemiseksi. Nämä jäsenvaltiot, ne pitäisi nimetä ja niiden pitäisi hävetä ja niiden täytyy muistaa sitoumuksensa tässä parlamentissa 2001. On kuitenkin politiikassa täytyy muistaa, äh, täytyy muistaa faktat, meidän, meidän täytyy saada yhtenäismarkkinat Eurooppaan monilla aloilla, mutta me ei kuitenkaan pysty tekemään sitä rautatiesektorilla. Ei se ole tämän parlamentin epäonnistuminen, se on jäsenvaltioiden epäonnistuminen, joita usein ovat rautatieteollisuus on tukemassa. Ja rehellisesti sanoen, rauhallis- parlamentin kärsivällisyys alkaa kyllä tässä hiipua. Tämä suullinen kysymys lähti liikkeelle turhautumisesta sen suhteen, että että lakia ei ole noudatettu ja, ja komissio ei ole pystynyt saamaan ää, isävaltiota ruotuun. Me vaadimme, me haluamme tietää, mitä kussakin laiminlyönnässä jäsenvaltiossa on kunkin direktiivin osalta tehty tämän täytäntöönpanemisen laiminlyönnissä osalta. Me haluamme tietää, miksi tietyt jäsenvaltiot eivät ole oikein panneet täytäntöön näitä direktiivejä ja haluamme tietää, mitkä jäsenvaltiot ovat edelleenkin vastahangassa tämän eh, oikeudenmukaisen kilpailun aikaansaamiseksi rautatiesektorille ja jotka tietoisesti tuo suojamassa omia kansallisia petujaan. Me olemme huolissamme, puhemies, eh, suhteessa siihen, että miten eh, lainsäätäjät, mitä riippumattomia lainsäätäjät ovat ja miten ne on resurssoitu jäsenvaltiossa. Me uskomme me uskomme, että tässä läpinäkyvyyttä ei ole riittävästi ja tämä johtaa protektionistiseen käytäntöön ja se toimii jarruna yhtenäismarkkinoiden aikaansaamisessa rautatiesektorille, kuten myös se heikentää rajat ylittävää toimintaa. Erilaiset kansalliset toimit kuin kaluston verotus. Teidän kysyä, että ovatko koskaan jäsenvaltiot edes aikoneet panna täytäntö, panna täytäntöön näitä direktiivejä ylipäätään. Tänä päivänä meidän pitää tietää monia asioita. Meidän pitää tietää, miten komissio aikoo uuden version myötä helpottaa tämän koko paketin täytäntöönpanemista. Tänään meidän pitää tietää, mitä komissio tekee pakottaakseen Euroopan tai saadakseen Euroopan lainsäädäntöä toteutumaan tässä asiassa. Meidän, tänään meidän täytyy tietää, minkä takia on kestänyt niin mahdottoman kauan, että tässä on toimittu niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat epäonnistuneet. Puhemies, me liikennevaliokunnassa usein olemme painottaneet tarvetta äh, tehokkaaseen yhteentoimivuuteen rautatiesektorilla ilman tätä ja ilman kansallista infrastruktuuria. E- Euroopan rahtimarkkinoita ovat tuomittuja myös. Matkustajaliikenne heikkenee, yhtenäismarkkina ei koskaan totunut ja ETRMS ei myöskään koskaan, ERTMS ei myöskään koko toteudu. Meidän täytyy saada todelliset Euroopan tason näköalat koko Euroopan äh, rautatieverkostoon. Ja ensimmäinen askel tässä kehityksessä on ensimmäinen rautatiepaketti. Ilman tätä ensimmäistä askelta ja ilman sen ottamista muitakaan askeleita ei voida ottaa. Me tarvitsemme suoraa toimintaa ja tarvitsemme sitä nyt. Eihän, nyt kyllä on syytä nimetä ja pantaa, pantava häpeään nämä jäsenvaltiot. Nyt on ryhtynyttävä tuumasta toimeen niitä vastaan nyt. Kiitos. Sitten eh, kiitän esittelijää Simpsonia. Sitten komissaari Kallas. Kiitos puhemies, kiitos komissaari Kiitos herra Simpson ja kiitoksia, että otitte esille tämän asian. Ja kiitos siitä, että haluatte edistää avoimuutta ja kilpailua rautatiesektorilla. Se on aina saanut taakseen Euroopan parlamentissa vahvan tuen ja toivottavasti näin tulee olemaan jatkossakin. 2009 lopussa tällainen monitorointiraportti julkaistiin komissiossa ja huomattiin, että kaikilla markkinointisegmenteillä markkinat ovat avautuneet, eli positiivisiakin tuloksia on. Mutta talouskriisi on vaikuttanut kovasti rautateihin ja sen rahtiin, ja sen takia bisneksestä on menetetty 30 prosenttia. Ja kriisi on siis osoittanut tämän tilanteen ja on tuonut paremmin esille, minkälaisia rakenneongelmia rautatiesektorilla on ollut. Ja tämä liittyy siihen, miten tiettyillä toimijoilla on taloudellista heikkoutta. Ja jotkut toimijat eivät vieläkään pysty esittämään kunnollista budjettia eh, tässä infrastruktuurialalla. Ja tämä vaikuttaa tietysti myös eh, laatuun rautatiesektorilla. Tietysti on vielä myös tiettyjä esteitä sille, miten markkinoille voi tulla. Usein uudet toimijat tuntevat olevansa syrjittyjä, erityisesti silloin, kun vanhoilla toimijoilla on tiettyä epäsuoraa kontrollia myös esimerkiksi rautatieinfrastruktuuriin. Jos ajatellaan tätä uutta sääntelyviranomaista, niin niillä ei ole tarpeellista riippumattomuutta ja valtuuksia taata tällaisia markkinoin, hyviä markkinointiolosuhteita. Komissiolla on tällainen kaksijakoinen toimintasuunnitelma, eli että on rikkomus, rikkomuksiin pystytään vastaamaan ja sitten pystytään muuttamaan sääntöjä, jos ne eivät ole tarpeeksi tarkkoja. Ensinnäkin tällainen rikkomusmenettely täytyy analysoida yksityiskohtaisesti, mikä on kaikkien 25 jäsenmaan lainsäädännöllinen tilanne Ja pääongelmat ovat ensinnäkin se, että ei ole täysin täytäntöönpanto direktiivin määräyksiä. Sitten infrastruktuurimanagerit eivät ole täysin riippumattomia verrattuna toimijoihin, eikä ole myöskään sääntelyviranomaisella tarpeeksi valtuuksia. Sitten toinen asia on se, että katsotaan tämä uutta versiota äh, rautatiepaketista ja katsotaan olemassa olevia äh, sääntöjä, miten ne vaikuttavat markkinoille pääs, pääsyyn. Ja meillä on tällainen holistinen lähestymistapa, jotta saataisiin hyvät sisämarkkinat rautatiealalle. Tekninen harmonisointi, myös äh, raiteiden tekninen harmonisointi liittyy myös tähän. Ja tätä myös Euroopan rautatievirasto vie eteenpäin. A következőkben képviselőcsoportok nevében. Kiitoksia komission jäsenelle. Seuraavana Mathieu Gross. Ja, danke, Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja, komissaari, hyvät kollegat. Nyt jos äh, Belgian maalari Krit olisi, olisi maalannut tämän direktiivin ensimmäisestä rautatiepaketista, hänkin olisi varmasti kirjoittanut alle, että tämä ei ole, tässä ei mitään suuntaviiva ei ole. Todellakin tämä koko keskustelu, jota nyt on käyty jonkin verran. Tämä on, tämä on onkohan tämmöinen kuinka realistinen keskustelu. Me olemme tehneet päätöksiä 2003, täytäntöönpanon piti toteutua 2006, me loppuun mennessä ja 2010. Sitten kysymme, että miksi 21 maata eivät ole tehneet sitä, mitä ne ovat itse allekirjoittaneet. Liberalisoinnin piti tuoda uusia toimijoita markkinoille. Tämä oli se teoria, käytäntö näyttää tässäkin ihan toiselta. Ja tänä päivänä olemme tilanteessa, jossa me olemme sitten puolesta tai vastaan liberalisoinnin suhteen tuolla sektorilla olemme meidän täytyy tehdä arviointi tästä liberalisoinnista ja olemme sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa tätä liberalisointia ei ole suinkaan pantu täytäntöön. Yhtiöt ovat toisaalta monissa maissa nähneet ja ovat puhuneet liberalisoinnin nimissä – ja tehneet siinä ominaisuudessa päätöksiä henkilöstöstä ja kalustosta, jotka eivät ole mieluisia, vaikka liberalisointi ei toteutettu. Tätä taustaa vasten meidän täytyy myös todeta, että, että historialliset hyötyjät rautateillä ovat olleet tavallaan markkinoiden, markkinoiden ovien avaimen haltijoita tekninen yhteen, yhteen toimivuus, koulutus ja sertifiointi ovat muutamia esimerkkejä tästä, näistä avaimista. Näillä avaimilla tämä ovi voidaan avata markkinoiden avautumisella, mutta se voidaan myös sulkea näillä avaimilla. Ja tämä on useimmissa maissa ollut asianlaita ja on edelleenkin asianlaita. Siksi uskonkin, että ne ehdotukset, joita olemme joista olemme saaneet kuulla tämän ensimmäinen askel. Minusta on kyse siitä, että, että liberalisointi arvioidaan oikein ja siksi meidän täytyy saada tämä täytäntöön pantua nopeasti. Tarvittaessa täytyy äh, sanktioida Eh, ja siihen komission täytyy ryhtyä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraava. Commissaris, ik zou eh, om te beginnen willen vaststellen dat het marktaandeel van vrachtvervoer per spoor. Haluaisin aloittaa sanomalla, että markkinaosuus tällä rautatiealalla se on hyvin paljon vähentynyt 80-luvulla se oli 30 prosenttia ja nyt se on vain 13 prosenttia. Markkinoiden vapauttaminen ei toimi, koska me viime vuosina olemme huomanneet, että vaikka, eh, vaikka markkinat avataan, niin se on vain toimenpide, eikä tällainen toimiva markkina voi syntyä muuten kuin käyttämällä tiettyjä välineitä ja sääntöjä erilaisista infrastruktuureista, henkilöstöresursseja, yhteen toimivuutta ja myöskin tarvitaan rahoitusta infrastruktuurin rahoittamisprojekteille. Ja vain tällä tavalla me pääsemme eteenpäin. Minulla on komissaarille yksi kysymys. Olemme kuulleet, että tätä ensimmäistä pakettia ollaan kirjoittamassa uudelleen. Koska se on valmis ja minkälaiset tavoitteet tällä toimella on? Sitten kiitoksia. Kaksi minuuttia, Rova Meissner. Kiitoksia puhemies. Herra komissaari, oli mukava kuulla, kun te kuulemistilaisuudessa liikennevaliokunnassa sanoitte kerran, että, että suurinta, mitä Eurooppa voi saada aikaan, on vapaa liikkuvuus ja ihmisten vapaa liikkuvuus. Tähän vapaaseen liikkuvuuteen, sisämarkkinoihin, jotka te myös mainitsitte, kuuluu ehdottomasti myös se, että ei pelkästään henkilöt liiku Asta b vaan että myös tavarat kulkevat Asta b <clears throat> Meillä on todellakin vuonna 1992 oli Euroopan parlamentissa päätös sisämarkkinoista 2001 tehtiin ensimmäinen rautatiepaketti, jolla asennoiduttiin vapaille sisämarkkinoille luodut edellytykset. Ja nyt meillä on vuosi 2010 ja edelleenkään ei ole vielä tapahtunut mitään. Se on häpeällistä. 21 valtiota, jäsenvaltiota edelleenkin jarruttavat tilannetta nyt protektionismi on käsillä, niin on jo sanottu, ja on tämä äärimmäisen pahoiteltava, että näin on, mutta täytyy pohtia, miksi näin on. Eri ra- kis- rauta- otet, te otette sen esille, mutta se ei voi olla ainoa peruste, herra komissaari. Että fakta on kuitenkin, että on edelleenkin on monia maita, jotka ajattelevat, että, että, se, että ne selviytyvät siitä, kun niillä ikään kuin hetsivät apua vanhasta, vanhoista ajoista ja käyttävät omia infrastruktuureja ja palvelujaan ja uusia ei tarvitse ottaa vakavasti. Tämä on täysin väärä tieto. Ja jännityksellä odotan, että milloin te aiotte sitten mahdollisesti lähteä tarkistamaan tätä direktiiviä. Ja kehotankin teitä, niin kuin edelliset puhujatkin sanoivat, että teidän täytyy olla tiukka jäsenvaltioiden kanssa. Mehän tulemme esi jäsenvaltiosta, mutta eri jäsenvaltiosta, mutta me olemme kaikki yhtä mieltä liikennepaketista, että se on hyvin tärkeää, että saamme sen järjestykseen. Te olette uusi komissaari, te ette ole syypää siihen, mitä on tapahtunut, ette myöskään laiminlyönteihin. Siksi teillä on edutkertainen mahdollisuus saada noin sutjekkaasti asiat kehittymään rautatiesektorille, jotta sisämarkkinat ja Äh, kehittyvät ja eurooppalaiset pääsevät eteenpäin. Minä pano luotan tähän ja odotan, että te ryhdytte tässä tuomasta toimeen. Köszönöm, Meissner asszony. Következő hozzászóló Isabel. Kiitoksia. Seuraavana on äh, Rob Durand. Kiitoksia. Jo 15 vuotta on käsitelty tätä ensimmäistä pakettia ja olemme kaikki tietysti toivoneet, että rautateiden markkinaosuus kasvaisi. Vapauttaminen, liberalisointi on ollut yksi keino tähän, mutta aina tulokset eivät ole olleet hyviä. Jos ajatellaan ää, ää, markkinaosuutta rahdissa, rautateillä se on vähentynyt, maanteillä taas kasvanut, ää, vaikkakaan välttämättä muilla aloilla ei ole ollut liberalisointimenettelyjä. Ja jos ajatellaan rautateitä, niin miten siellä on edistetty. Ja jos puhutaan uusista toimijoista, niitä on hyvin vähän tällä alalla. Ja monet niistä ovat tulleet suurien yritysten nielaisemiksi. Mutta kuitenkaan tämä ei varmaan ole ollut tarkoitus. Mitä tulee soveltamiseen, jos ajatellaan rikkomismenettelyjä, kuinka monta niitä on käsitelty, niin tietysti on se, että sääntelyviranomaiset ja vetomuselimet eivät välttämättä ole, tai miten riippumattomia ne ovat ja miten, nämä, miten eri instituutiot ovat toisistaan erillään. Ja tämä tietysti liittyy myös sisäiseen koordinointiin. Hyvä komissaari, voin vain rohkaista teitä toimimaan varovaisesti niin, että mennään holistisesti niin kuin ehdotittekin, otetaan aikaisempi paketti huomioon mutta arvioidaan ensin toimintaa ennen kuin otetaan seuraava askel. Eli pitää ottaa huomioon myös työolosuhteet, myös turvallisuus ja varmuus, julkiset palvelut, ulkoisten kustannusten mukaanottaminen. Nämä asiat pitää ottaa huomioon, kun liberalisoinnissa edetään. Ja haluaisin kuulla, mitkä ovat prioriteettine tässä asiassa – Tietysti tietty, tietty, tietty eteneminen pitää ottaa huomioon, pitää katsoa, miten esimerkiksi eh, tili, tilitoiminnassa ollaan avoimia, minkälaisia lupia annetaan, miten turvallisuutta käsitellään. Ja minä hyvin mielelläni katsoisin, että asia arvioidaan varovaisesti, jotta ei mennä eteenpäin, jotta ei oteta seuraavia askeleita liian nopeasti. Seuraavana kaksi minuuttia. Vlaslak. Vážené dámy a pánové, Hyvät naiset ja herrat, kun eurooppalainen sääntelykehys hyväksyttiin rautateille, niin me toivoimme kaikki, että e, rahoitus tulisi avoimemmaksi ja että saataisiin uusia toimijoita mukaan peliin. Meillä oli sellainen käsitys, että eurooppalainen maailma oli aivan uuden maailman kynnyksellä mutta tällaista ei ole tapahtunut. Me tiedämme, että 21 maata e, on toiminut niin, että mitenkään tätä ensimmäistä pakettia ei ole pantu siellä täytäntöön. Ja eräät kysymykset ovat jääneet auki nimenomaan koskien markkinoiden avaamista. Hyvin suuri ongelma tässä on ja se näkyy meillä Tsekissä. Ensimmäiset eh, askeleet eh, on tehty sen suuntaan, että muut pääsisivät eh, markkinoille ja tämä riippuu kaikki poliittisesta näkemyksestä. Meillä on sosialisteja tietyillä alueilla, jotka eivät ole olleet tämän kannalla, mutta me tiedämme, että kymmenvuotisia sopimuksia on tehty ja niissä on vielä optio viideksi, eh, viideksi vuodeksi, eikä tässä kuitenkaan ollut mitään tarjouskilpailua. Ja näitä on jaettu ja tämä tarkoittaa, että markkinat ovat suljetut seuraavat 15, seuraavan 15 vuoden ajan. Kun me haluamme parempia palveluita, niin tällä on kohtalokkaat vaikutukset Nykyinen keskustelu siitä, kuinka, kuinka näitä maksuja hallinnoidaan, e, täällähän on henkilökunta uhannut lakolla, ja kaikki tämä vie vain huomiota pois todellisista asioista ja ongelmista. Rautateiden täytyy olla yhteiskunnallisen kiinnostuksen keskiössä, eikä ole E, siis täytyy saada yhä enemmän kuljetuksia rautateille. Miten tämän sektorin vapauttaminen toimii, meidän täytyy tehdä sen eteen työtä. Kiitos. Kiitoksia. Kolicek. Řekl, že zcela nesouhlasím s panem Vlasákem, jehož vláda... Puhemies, alussa te sanoitte, että, että en ole samaa mitä Vlasakin kanssa, koska hänen hallituksessa on ollut mukana tässä, jota hän kritisoi. Ja nyt meillä on tämä ensimmäinen rautatiepaketti. Siinä on kolme direktiiviä, jotka parlamentti ja neuvosto parlamentti on hyväksynyt. Ja tarkoituksena oli avata markkinat vaikuttamalla infrastruktuuriin ja henkilö- ja tavaraliikenteeseen. On helppo todeta, ovatko jäsenvaltiot todellakin täyttäneet nämä normaalit direktiivivaatimukset, mutta se, mikä ei ole niin yksinkertaista todeta, on se, että mitkä ovat ne turvallisuussäädösten erot eri jäsenvaltioissa ja minkä, miten työolosuhteet poikkeavat toisistaan tämä ERTMS piti olla taikasana, jolla piti, yhtiöllä piti yhtenäistää turvallisuussäädöksiä ja toisinkin vastausta ja, ja, ja rautateiden yhteensopivuudesta ERTMS-standardien kanssa. Tämä on edelleenkin kysymys, joka liittyy rautatieverkoston avaamiseen ja markkinoiden avaamiseen. En nyt tarkoita yrityksiä, joilla on osuuksia, on hyvin tärkeää, että myös alueellinen liikenne toteutuu, niin kuin Saksassa on onnistunut. Lopuksi täytyy sanoa, että ei ole mahdollista, että me noudatamme alimpia standardeja työolosuhteissa. Kiitoksia. Matras. Mr. President, to the disadvantage of the United Hyvä puhemies, yhdistyneen kuningaskunnan haitaksi äh, siellä rautatiepaketti on otettu käyttöön. Ja äh, lähinnä sen takia, että liberaalit haluavat nyt tehdä mitä käsketään ja antaa valtaa EUlle. Jos ajatellaan tätä rautatieverkostoa ja sen erottamista, tämä on aiheuttanut ongelmia. Ei ihmekään, että 21 maata on ollut niin fiksuja että eivät ole menneet tähän surkeuteen. En ole sosialisti, mutta jos tarvitaan tällaista integroitua järjestelmää, niin tässä on kyllä hyvä, että on valtion omistus. Jos meillä on kuusi eri yritystä, jotka Birminghamista Berliiniin toteuttavat toimintaa, niin tämä aiheuttaa ongelmia. Jos vaikka sitten ei ole kapasiteettia eri yritysten välillä, niin meillä ei sitten enää toimikaan tämä järjestelmä. Ja Brian Simpsonhan on Labour-puolueesta, joka on ollut sosialistinen puolue joskus, ja jotkut ihmiset yhä ajattelevat, että näin on, ja nythän on sitten täällä EU-ssa piileskelemässä kannattajiaan. Ja hän puhuu yksityistämisestä, mutta enemmänkin tässä on kyseessä EU-malli, joka ei toimi ja on vastoin hänen omien äänestäjensä tahtoa. Jos ajatellaan tällaista maksupakettia jo ennestään äh, kermaa juoneille kissoille, niin äh, tämä, voi olla, että tämä EU-direktiivi hyväksytään ja se saa sitten ihan raiteiltaan koko Euroopan unionin rautatieverkoston. Ähm, Kiitoksia. Natta Rassa. Seuraavana kaksi minuuttia. Georges Bakke herr präsident vielen dank herr kommissar! <clears throat> kiitos komissaari. pidän hyvänä sitä että tämä ensimmäinen rautatiepaketti otetaan nyt selvitettäväksi ja tarkistettavaksi ja nyt suunnitellaan uutta versiota mutta katson että tämä tarkistaminen on jo olisi pitänyt jo ajat sitten pitänyt tehdä nyt komissio ei ole, antanut, ei ole saanut riittävästi tietoa tai lainkaan tietoa jäsenvaltioista. Eh, tässä eh, tehokas ja rehellinen arviointi on erittäin vaikeaa, mutta ei ole pelkästään kysymys arvioinnista, vaan myös välttämättömistä toimista, joita jäsenvaltiot joutuvat tekemään näiden eh, säädösten täytäntöpanemiseksi. Arviossa täytyy ehdottomasti myös puhua, mitä tarvitaan myös turvallisuus ja viime aikojen kielteiset kokemukset, niistä täytyy oppia. Ja mitä siinä tehdään, se on minun kysymykseni. Minusta komissio on ollut liian maltillinen tässä kysymyksessä suhteessa suureen yleisöön, joka on kuitenkin huolestunut asiasta. Tämä koskee, sama koskee myös laatua. Katson, että komission pitäisi esittää ajatuksia siitä, millä tavalla saataisiin yleisesti sitovia laatusäädöksiä. Paljon puhutaan puutteellisesta laadusta, mutta luotettavasti, luotettavasti sitä ei voida mitata pahoiteltavaa myös investointien niukkuus, niin kuin komissaarikin mainitsi, huolimatta yhteisrahastosta, kohesiarahastoista, niin siitä huolimatta investoinnit maanteille ovat merkittävästi korkeampia kuin rautateillä jäsenvaltiossa. Ja toivonkin, että, että ERTMS, se täytyy saada käyttöön verkossa, mutta myös kalustossa jotta saataisiin turvallisuutta liikenteeseen haluaisin, että, että myös kansallinen henkilöliikenne, siihen pitää panostaa. Ja kuitenkin kokoomus on osoittanut, että meillä on vielä paljon esteitä yritettävänään ja komission pitäisi pyrkiä tekniseen harmonisointiin ja näiden päätettyjen direktiivien kattavaan täytäntöönpanemiseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Bakke, Arena Tikanu Olkaa hyvä, yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Rautatieliikenteen täytyy olla, olla painopistealue unionissa vuonna 2020 ja tähän täytyy yhteistoimintamallit saada syntymään samoin kuin verkoston laajentaminen Turvallisuuden täytyy olla taattu ja palveluiden täytyy olla laadukkaita. Kun ensimmäistä eh, tätä pakettia pannaan täytäntöön, niin täällä on ollut puutteita ja on eräitä vaikeuksia ollut jäsenvaltioissa. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että rautatieverkosto on, äh, rautatieala on sellainen, jossa on hyvin paljon ihmisiä sanottu irti ja tämä on aiheuttanut äh, vaikeuksia. Yli 2000 kilometriä tuli uutta rataa ja tämä tietää tietenkin sitä, että hyvin paljon investointeja tarvitaan vuoteen 2020 mennessä. Täytyy myös monenlaisia materiaaleja investoida. Kiitoksia. Sitten Shatien. Szanowni Państwo, w moim kraju jest takie powiedzenie, takie... Hyvät naiset ja herrat. Puolassa sanomme niin, että jos yksi sanoo sinun olevan humalassa, niin voit olla välittämättä tästä, mutta jos viisi ihmistä sanoo sinulle, että olet humalassa, niin kannattaa mennä vähän lepäilemään. Jos yksi tai kaksi maata ei olisi ottanut käyttöön tätä rautatiepakettia, niin ehkäpä me voisimme silloin puhua rangaistuksista, mutta kun kyseessä on 20 maata, jotka eivät ole panneet pakettia, niin ehkäpä paketti ei ole ihan sellainen kuin mikä sen oli tarkoitus olla. Ja tässä varmaankin nyt piilee jonkinlainen ongelma. Kollegani yhdistyneestä kuningaskunnasta esitti äsken pientä kritiikkiä tälle paketille Ja tämä antaa ajattelemisen aihetta siitä, että onko täytäntöönpano etenemässä sillä tavalla kuin sen pitäisi. Kes- ö, onnettomuuksia on ollut ja niistä keskusteltiin pari tuntia sitten ja tämä ö, tuokin minut turvallisuuskysymykseen. Eli turvallisuutta pitää parantaa. Komissaari Kallas sanoi, että monet maat eivät ole panostamassa rautateihinsä ja uutta infrastruktuuria ei rakenneta. Ja juuri tällainen tilanne on muun muassa omassa maassani, eli Puolassa. Eli rautatiebudjetissa on varsinainen aukko, ja siitä on tietysti seurauksia. Sanoisin, että yksinkertaiset ratkaisut ovat sellaisia, mitä pitäisi ajatella. Kiitoksia Czarnecki. Heinen. Puhemies, erät täällä itkevät sitä, että ensimmäistä pakettia ei ole saatu täytäntöön. Minä olen iloinen siitä. Minun alueellani ja minun maassani, niin meillä on rauta tieläiset ovat sitä mieltä, että tätä direktiiviä ei pidä ottaa käyttöön, vaan se pitää heittää roskikseen alueneuvostot ovat estäneet tämän avaamisen markkinoille. Me emme halua kahden, kahden tason rautatietoimintaa, julkista ja yksityistä, koska yksityinen sektori järjestäisi kuljetuksia vain rikkaille ja sitten vanhat vaunut jäisivät valtiolle. Ja siksi tätä ei ole haluttu. Infrastruktuurin ja kuljetuspalveluiden eriyttäminen, eriyttäminen kuten direktiivi ehdottaa, niin se on kallis, se on mahdoton ja sillä tavalla julkinen kuljetusala natisee liitoksissaan. Verkko kärsii, samoin turvallisuus. Tämä tuhoaa työpaikkoja ja näin tuhotaan yhteistä julkista omaisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana er Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Prijatím troch... Kiitoksia puhemies. Näiden kolmen direktiivin hyväksyminen rautatiepaketin yhteydessä merkitsi sitä, että Euroopan komission vastuu näissä asioissa EU:ssa on keskeisellä sijassa. On kuitenkin kysymys sen, näiden paket, tämän paketin täytäntöönpanosta. Siinä on tapahtunut ongelmia ja, ja tämä järjestelmä on kallistunut. Kuitenkin keskeistä on, että me saamme hyvin järjestäytyneen liikenteen ja hyvän infrastruktuurin tällä sektorilla. Tällä piti, tällä, tällä piti olla hyvä vaihtoehto maantieliikenteelle, joka vaikuttaa kielteisesti ympäristöön. Siksi meidän pitäisi puhua ongelmista tällä sektorilla, mutta ei pelkästään säännöistä, mutta meidän täytyy myös katsoa tulevaisuuteen. Euroopan rautatieyhtiöt pyrkivät pidemmälle, mutta jossakin vaiheessa täytyy saada hyvä yhteys itään, jolloin Euroopan rautatieyhtiöllä olisi parempia näköaloja. Siksi, jos me onnistuisimme pidentämään tätä pikajunayhteyttä Pariisin ja Viinin välillä, ja jos se saataisiin jatkettua Bratislavaan, niin silloin me ottaisimme hyvän aimoaskeleen eteenpäin tässä kehityksessä. Silloin olisi kolme mahdollisuutta on, siellä on kaksi isoa lentokenttää Viinissä ja Pratislavassa. ja sitten Tonava laivoineen, ja tämä voisi johtaa siihen, että voisimme saada tällaisen uuden liikenne solmukohdan Euroopassa, joka voisi olla erittäin tärkeä. Meillä on siis paljon voimavaroja tässä tällä alalla, ja meidän pitäisi saada tähän lisää potkua tähän kehitykseen. Meidän pitäisi saada mahdollisuus, pohtia mahdollisuuksia investointeihin. Meidän pitäisi myös todellakin investoida hyvin ja oikein tälle sektorille, jotta rautatiet pystyvät tehostamaan toimintaansa kansalaisten paremmaksi palveluksi. Antonio Kansi. Kiitoksia. Edustaja Paska. Seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komissaari, tällä hetkellä me puhumme paljon näistä asioista ja tulevina kuukausina puhumme niistä edelleen. Tämä on vähän masentavaa. Kun me katsomme, miten tätä ensimmäistä pakettia nyt tarkistetaan ja kun katsomme, mitä sille on tapahtunut tähän mennessä, pitää nyt olla rohkeampi, jotta saamme vähän lisää vauhtia tähän asiaan. Täällä on kolme keskeistä kohtaa. Ensinnäkin rautatieliikenteen vapauttaminen, kilpailu, kilpailukyky, säännöt, jotka ovat selkeitä ja avoimia kaikille. Tästähän on jo ollut puhut, puhetta ja se on tarpeen. Ja toinen on sitten tämä yhteiskäytettävyys eri maiden kesken ja eri tyyppisten rautatiekuljetusten välillä. Ja kolmas asia on sitten turvallisuus. Turvallisuussertifikaatteja täytyy olla ennen kuin saadaan minkäänlaisia käyttölupia. Ja eikä riitä näin yhteismarkkinoilla se, että sanktioidaan vain sääntelyviranomaisia, vaan pitää rautatievirasto, jolla on sellaiset valtuudet, että se voi tarkistaa asioita ja suorittaa valvontaa. Meidän täytyy tulevina kuukausina toimia näin, koska me tulemme puhumaan näistä transeurooppalaisista verkoista kuljetusalalla. Tämä tunnettu uusi muotoilupaketista paketista jota me seuraamme, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että näin ei käy uudestaan enää. Kiitoksia, Rakanchan. Seuraava yksi minuutti Ajala, Ajala Sender. Gracias, presidente. Si, eh, mi país, como otros 20, Kiitos puheenjohtaja. Minun maani 20 muun muassa on äh, kiinnittänyt, on pyrkinyt antamaan vauhtia äh, rautatiejärjestelmälle ja vuosina 2007-2008 tehtiin työtä, mutta kysymykseni teille on, että jos ajatellaan kaukana olevia maita, jotka ovat esimerkiksi vuoriston erottamia toisista maista aika pyreneiden erottamat, niin miten nämä maat pystyvät täytäntöön panemaan nämä asiat sellaisten junien suhteen, joiden täytyy ylittää nämä vuoret vaikeissa olosuhteissa, vaikka minkälaisia, äh, miten, minkälaisia ähm, mahdollisuuksia tai miten edistetään sitä, että nämä asiat saataisiin ratkaistua. Tämä on vaikea ongelma meidän maassamme. Ja sitten vielä, jos ajatellaan näitä äh, rankaisuja tai seuraamuksia, niin ensin pitäisi muuttaa sääntöjä koskien ra- äh, rajat ylittävää raideliikennettä. Esimerkiksi mitä tulee Pyrenien ylittämiseen, niin tässä tarvittaisiin esimerkiksi tunnelin rakentaminen. Eli pohjoisesta etelään tulevaa rautatieliikennettä täytyy saada tehokkaammaksi Euroopassa. Kiitoksia, Rouva Sender. Ennen kuin nyt siirrymme tähän Catch the Eye-menettelyyn, niin minusta tuntuu, että esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Puhemies, minut mainittiin nimeltä erään vastapuolella olevan kollegan suulla. Hän puhutteli minua henkilökohtaisesti siitä, että hän ei kuitenkaan jäänyt kuulemaan keskustelua, vaan hiipi pois täältä salista. Ja hän puhui, että hän puhui vetureista ja asiantuntemista. Minä, minusta teillä ei ole näköjään käsitystäkään tästä parlamentaarista toimenpiteistä, josta on puhuttu Brysselissä, mutta minä olen demokraatti, pidän kiinni demokratian periaatteista ja minä, minä esitin tämän suullisen kysymyksen liikennevalikoinnan puolesta sen puheenjohtajan ominaisuudessa, joka on minun velvollisuuteni tehdä. Ja siitä syystä minä toimitin tämän suullisen kysymyksen. Siksi minua ei pitäisi lähteä alistamaan vastapuolen väärinkäytöksiin tuolta, tuolta ryhmästä, mutta kun puhuttiin UKn Labour-hallituksesta, niin siinä aikana rautatieliikenne on, on lisääntynyt 20 prosenttia jopa Lontoon ja Pövenganin välillä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia esittelijälle ja nyt meillä on sitten Catch the Eye, yksi minuutti. Ensimmäisenä Dortman herr präsident äh, sehr geehrter herr kommissar Kiitos puhemies, herra arvoisat edustajat. Minä kerron tässä henkilökohtaisesta kokemusta. Olen sen pitkään tärkeän rautatiereitin varrella Brennersolan äh, ja Veronan välisellä pätkällä Italian äh, rautatiet ovat laiminlyöneet vuositolkulla tavaraliikennettä ja henkilöliikennettä nyt kuitenkin Itävallan rautatieyhtiö ajaa viisi päivää, 50 päivästä tätä väliä, mutta Italian asemilla ei saada aikatauluja tähän, eikä saada myöskään, siellä voida ostaa myöskään lippuja tähän jona. Mutta jos epäillään, että tämä, äh, tämä pätkä, että siinä on 20 ja sitä, rakennetaan, sitä tehostetaan rakennus 20 miljardilla eurolla, johon äh, Euroopan tasolta on investoitu. Nähdään, että miten absurdia äh, tämä tolhu on ei ole kysymys aina suurista asioista, vaan usein voidaan puhua myös pienistä asioista, jotka sitten mutkistavat. Äh, siksi, herra komissaari, minä kehotan teitä vaan puuttumaan peliin tuossa ja sanktioimaan tarvittaessa ja olemaan äh, riittävän tuhti, jotta nämä direktiivit saadaan pantua täytettyä. Kiitoksia, edustaja Dorfman. Seuraava puhuja. Hyvä puhemies. Me ymmärrämme kyllä, mikä tämän paketin tavoitteena on. Se on aivan muuta kuin mistä puhutaan. Puhutaan yhteiskäytöstä, mutta itse asiassa tässä on koko ajan tarkoitus sellainen, että rautatieverkko avataan kilpailulle ja yksityiselle taholle joten me puhumme vapauttamisesta. Kuitenkin aloitetaan sillä tavalla, että tilannetta käytetään siihen, että totuutta pimitetään. Aina kun julkista sektoria ja sen palveluita eh, ruvetaan purkamaan, niin puhutaan vapauttamisesta ja kilpailuttamisesta. Miten se voisi olla ratkaisu kaikkeen maailmassa? Me tiedämme viime aikojen kokemuksista, että liberalisointi synnyttää ongelmia. Se ei vastaa työntekijöiden tavoitteita. Puhutaan myöskin ympäristösyistä, mutta ei koskaan sanota, että suuret firmat ovat sitten tulossa tälle perustavanlaatuiselle sektorille tämän liberalisoinnin kautta joka puolella Euroopassa. Kiitoksia Ferreira. Sitten Tikao. Kiitän puhemies. Haluaisin palata sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmiset rautatiesektorilla joutuvat kriisitilanteen eteen. Romaniassa yli 6000 irtisanottiin rautatiesektorilla Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan globalisaatiorahasto voisi, sitä, niitä voitaisiin käyttää näiden ihmisten auttamiseksi, mutta herra komissaari, me, meidän pitää saada yhteisesti rakennettua kehitysstrategiaa rautatiesektorille, jotta saataisiin varmoja palveluja ja turvallisia ja varmoja työpaikkoja pätevällä henkilökunnalla. Kiitos. Kallas Kiitoksia. Seuraava komissaari Kallas. Mr. President, honorable members. Kiitos puhemies, kunnioitetut parlamentin jäsenet, kiitos paljon kommenteistanne ja meillä on nyt tämä mainio mahdollisuus keskustella tästä äh, niin kutsutusta uudesta versiosta ensimmäiseksi rautatiepaketiksi. Ja ensin haluaisin vastata tiettyihin kommentteihin. Eli 21 maata, äh, niillä pitäisi olla selkeä, selkeät syyt siihen, mikä tilanne on, ja tästä on informaatiota, ja kuka se on avointa informaatiota, kuka tahansa voi sen saada. Tämä ensimmäinen rautatiepaketti, eh, on, sillä on hyvät tarkoitukset poistaa esteitä ja parantaa tilannetta, jotta eh, kuljetukset, liikenne voisi toimia paremmin. Ja sama tavoite on tällä uudellakin versiolla. Ja ongelma ei ole se, että tämä paketti olisi huono, vaan se, että täytäntöönpano on ollut riittämätöntä. Ja esteet ovat yhä olemassa. Ja on olemassa vastustusta sille, että esteitä poistettaisiin. Tämä vastustus on vielä vahvaa. Ja näin ollen vanha järjestelmä, jossa kyseessä on ollut valtioomisteinen monopoli, mutta ei yhteistoimivuutta, niin tätä järjestelmää pitää muuttaa, yhteen toimivuutta pitää parantaa ja tämähän on tämän kehityksen tavoite, kun kyseessä on tämä rautatieuudistus, niin sanoakseni. Ja ongelma on se, että tätä ei ole äh, saatu loppuun asti vietyä. Ja myös täytyy ottaa huomioon kaikki askeleet, ottaa huomioon laadun tarkkailu kaikissa askeleissa – ja tällä paketilla on tarkoituksena ollut katsoa mit, myös, miten sääntelyviranomaiset toimivat, mutta ongelma on se, että äh, sääntelyviranomaiset ovat vielä kovasti äh, näiden valtiomisteisen yritysten äh, tavoitteiden alla. Eli nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita täytyy käsitellä, ja niitä käsitellään tässä rautatiepaketin uudessa versiossa, ehkä joissain muissakin strategisissa raporteissa tai papereissa. Ja meidän pitäisi löytää innovatiivisia tapoja tällaisia pullonkauloja rahoittaa. Ja aivan kuten täällä monet jäsenet ovat maininneet, täytyy katsoa investointitarpeita ja yhdistää kaikki mahdolliset toimintavälineet jotta löydettäisiin resursseja investoida rautateihin ja saada uudenaikaisia liikenteenohjausjärjestelmiä, varausjärjestelmät, jotta voi varata esimerkiksi matkanlippuja samaan tyyliin kuin lentoliikenteessä. Ja myöskin, että voidaan paremmin saada yhdistettyä itäinen Eurooppa läntiseen Eurooppaan. Tämäkin on suuri kysymys. Eli yksityiskohtia on miljoonittain, en pysty niitä kaikkia elementtejä luetteloimaan. Ne ovat siis valmisteluvaiheessa, kun tätä pakettia valmistellaan tai uutta versiota valmistellaan, mutta mielelläni tuon sitten konkreettisia ehdotuksia teille, kun meillä on konkreettisia lainsäädännöllisiä dokumentteja. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Ja tämä keskustelu päättyy tähän. Ja sitten me pääsemme esityslistan seuraavaan kohtaan. Suullinen kysymys, jossa keskustellaan ja kysymys.